suojelemme. Tämä teema on myöskin puheenjohtaja von der Leinille prioriteetti. Olemme panneet myöskin ilolla huomiolle sen, että varapuheenjohtaja Jourova on koordinoinut demokratia- toimintasuunnitelmaa, jossa on monia aloitteita alalta. Tarkoituksena on vastustaa väärää tietoa ja rakentaa sietokykyämme sen varalta ja turvata perusvapaudet. Meillä on horisontaalinen lähestymistapa hybridiuhkiin. Meidän täytyy tehdä työtä kaikkien sidosryhmien kanssa Euroopan unionin toimielimissä ja myöskin jäsenmaissa, jotta voisimme vahvistaa Euroopan unionin kykyä havaita ja vastata näihin hybridiuhkiin demokratiamme ja vaaliemme suojelu vaatii yhteistä ponnistusta Euroopan unionilta ja jäsenmailta, mutta tämän lisäksi myöskin kansalaisyhteiskunnalta ja teollisuudelta. Meidän vasta iskumme täytyy olla kattava. Meidän täytyy keskittyä sekä ulkoisiin että sisäisiin ulottuvuuksiin, joita uhassa on. Hyvät näistä herrat, hyvin paljon on tehty jo tällä saralla Euroopan unionin toimielimissä ja jäsenmaissa antakaa minun lyhyesti mainita muutamat virstanpylväät alalla, kuten äh, säännöllinen vaihto Euroopan unionin äh, vaaliverkoston parissa, ennakkovaroitusjärjestelmä, äh, läänityn yhteistyön järjestelmä, median ja digitaalisen lukutaidon kasvattaminen eri toimin ja Ähm, käytännön säännöstön toimeenpanon seuranta sosiaalisen median verkkoalustoilla. On myöskin tärkeää, että me kehitämme yhä toimielintemme mekanismeja ja välineitä, jotta voisimme täyttää ne tavoitteet, jotka Euroopan neuvosto on määritellyt. On myöskin erittäin tärkeää, että me jatkamme yhä kumppanuuksien kehittämistä, erityisesti yhteistyötämme Naton kanssa. Tällä alalla Helsingissä on ähm, eurooppalainen huippuyksikkö, hyper hybridiuhkien torjunnan alalla. Se on myöskin mukana tässä työssä. Meillä on myöskin strategioita ulkoisten toimijoiden suhteen, joita me toteutamme rajojemme ulkopuolella. Meidän täytyy tehdä siis itäisen ja eteläisen naapurustoalueemme kanssa yhteistyötä, kuten myöskin Länsi-Balkanilla. Viime kuussa neuvosto hyväksyi lopupäätelmät, jotka koskevat poliittisen viestinnän valvonnan lisäämistä, digitaalisen ja medialukutaidon parantamista. Nämä ovat muun muassa avainasioita alalla. Meidän täytyy tehdä yhdessä rakentavalla ja koordinoidulla tavalla, jotta voisimme vastata näihin haasteisiin. Me, se, että suojelemme vaaleja, on eurooppalaisten arvojen suojelun ytimessä. Paljon kiitoksia, rouva varapuhemies. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission puolesta. Ja onnittelut teille, komissaari Jurova. Madam President, honorable... Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, kiitos siitä mahdollisuudesta, että saan puhua muiden maiden puuttumisesta demokratioihimme ja vaaleihimme. Komissio on käsitellyt hyvin laajasti niitä monenlaisia riskejä, jotka syntyvät avoimuuden puutteesta, väärästä tietosta ja muista manipulaatioista demokraattisiin järjestelmiin. Ja se on sitoutunut vahvistamaan tätä tietä. Ja kyllä, kuten kuulimme puheenjohtajavaltiolta, tämä tulee olemaan yksi suurimmista tehtävistämme uudesta komissiosta. Kiitos teidän tuestanne mitä vapaisiin vaaleihin tulee, se on lähinnä jäsenvaltioiden vastuulla, mutta kuitenkin tarvitsemme myös eurooppalaisen lähestymistavan, koska tässä on myös rajat ylittävä aspekti, kun puhutaan vaalien manipuloinnista, ja meidän täytyy puuttua näihin uhkiin. Esimerkiksi oikeusvaltioperiaate, se mikä vaikuttaa yhteen jäsenvaltioon, vaikuttaa kaikkiin ja se vaikuttaa sitten myös itse Euroopan unioniin. Nämä uhat ovat monimuotoisia niin- ja tavoitteemme myös kehittyvät. Esimerkiksi ulkoiset toimijat yhä useammin käyttävät proksiservereitä ja tätä kautta voi muodostua myös uusia puuttumisen muotoja kun puhumme vuoden 2019 vaaleista, niin komissio on ottanut konkreettisia askeleita vastatakseen haasteisiin. Esimerkiksi vaalipaketti, jonka avulla voidaan taata vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ähm, Euroopassa. nyt, jonka Facebook, Twitter ja Microsoft ovat allekirjoittaneet. ja olemme myös edistyneet toimintasuunnitelman suhteen ja me tulemme jatkamaan tätä työtä seuraavalla kaudella. Me olemme saaneet aikaisin holistiset puitteet. Me haluamme vahvistaa vastustuskykyä demokratioissamme ja sopeutua kehittyviin uhkiin ja koordinoida työtä tässä yhteydessä ja taistella manipuloituja vastaan. Me tarvitsemme koordinoitun yhtenäisen lähestymistavan. Kaikkien toimijoiden täytyy olla mukana hallitukset täytyy ottaa mukaan, myös eri viranomaiset, poliittiset puolueet, journalistit, tutkijat, kouluttajat, koko yhteiskunta ja myös kansalaisyhteiskunta ja myös teollisuus ja online-alustat. Jotkut tässä jo mainitsin, mutta tietysti kaikki pitää pyytää mukaan tähän yhteistyöhön. Ja toki me tarvitsemme myös kansalaisia, jotta kansalaiset myös vahvistavat vahvistus, vastustuskykyään. Meidän täytyy vaatia enemmän totuutta. Ja tämä tulee olemaan suuri tehtävä edessämme. Meidän täytyy parantua, kun me puhumme siitä, miten analysoimme ja havaitsemme näitä tietoja, manipulaatiota, jotka kohdistuvat eurooppalaiseen demokratiseen prosessiin. Ihan sama, mitä taktiikkaa tässä käytetään. Ja tämän täytyy mennä kärsi kädessä sen kanssa, että valvotaan kyberturvallisuutta ja hyperuhkia. Mitä yhteistyöhön tulee, me voimme olla tyytyväisiä eurooppalaisen verkoston yhteistyöhön. Ja nyt se tapaa viidennen kerran keskustelemaan tulevasta työstä, miten vaalit voidaan taata. Tämä on uusi ryhmä ja se on erittäin tärkeä väline meidän työkalulaatikossamme. Ja meidän täytyy myös vahvistaa yhteistyötä toimielinten välillä ja jäsenvaltioiden välillä tämän verkoston kautta. Ja myös tämä varoitusjärjestelmä, jonka avulla me voimme saada todellisen yhteisön aikaisesti ja aikaiseksi. Ja tätä kautta me saamme aikaiseksi yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, muun muassa NATO ja koska meillä on todellakin edessämme maailmanlaajuinen ongelma. Me voimme vahvistaa viestinnän tehokkuutta niin, että me vastaamme eh, eri eh, tapahtumiin. Ja siksi onkin tärkeää, että me helpotamme sitä, että me saamme aikaiseksi riippumattoman yhteisön, jossa on muun muassa tutkijoita ja eh, Ähm, faktantutkijoita, jotka tarkastelevat näitä kysymyksiä. Ja 12 kuukauden toimeenpanon kauden jälkeen niin tällä hetkellä tätä tietoa äh, arvioidaan ja jos tulokset eivät ole tyydyttäviä, niin komissio tulee äh, ehdottamaan lisätoimia ähm, sääntelyn muodossa. Ja meidän täytyy myös vahvistaa medialukutaitoa. Se on tärkeää demokraattisessa yhteiskunnassa. Kansalaiset täytyy antaa riittäviä välineitä, jotta he voivat osallistua demokraattisiin prosesseihin. Ursula von der Leyen on ehdottanut uutta digitaalipalveluasetusta, jonka avulla me voimme päivittää meidän sääntöjämme digitaalisille alustoille ja tuotteille. Ja hän on myös pyytänyt, että tehtäisiin koordinointi lähestymistapa, joka koskee tekoälyä. Ja nämä tulevat olemaan erittäin tärkeitä, jos me haluamme taata turvallisen ja demokraattisen tulevaisuuden Euroopalle. Me jatkamme von der Leyenin ehdotuksista ja minä tulen johtamaan työtä joka koskee eurooppalaista demokraattista toimintaohjelmaa, ja eh, jossa puhutaan juuri näihin puuttumisiin demokratiaan ja vaaleihin. Ja tässä käsitellään myös ilmaisun vapautta. Minä tulen tutkimaan lainsäädäntöehdotuksia niin, että voin taata selkeämpiä eh, ohjeistuksia, jotka liittyvät muun muassa puolueiden rahoitukseen ja tämä liittyy eh, myös poliittisiin mainoksiin ja niiden rahoittamiseen. Me emme saa menettää tasapainoa. Meidän tavoitteemme on suojella eurooppalaista demokratiaamme, on, kuitenkin me kunnioitamme ilmaisun vapautta ja perusoikeuksiamme. Se, niiden täytyy olla kulmakivinä tässä. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin Jourova. Kiitos, komissaari Jourova. Seuraavaksi EPP-puolueesta edustaja Rangel, kolme minuuttia. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä Suomen puheenjohtajavaltio, komissaari Jurova. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä nimityksestänne tänään ja toivon teille kaikkea hyvää. Toteaisin, että tiedämme kokemuksesta, että olette todella sitoutunut niihin tehtäviin, jotka teillä salkkuun kuuluvat. Tiedämme, että teidän tehtävänne on vaikea, mutta olette innokas toimija ja toivon teille kaikkea hyvää. Tiedätte, että meidän ryhmämme tukee teitä ja varmasti parlamenttikin, sillä parlamentti tuki koko komissiota erittäin selkeällä tavalla ja uskon, että näin meillä tulee olemaan erittäin hyvä suhde. Ja sitten tyydyn käyttämään äidinkieltäni. Niin seja por vezes com alguma complicidade de forças internas ulkomaiset tahot, jotka välillä äh, pyrkivät sekaantumaan toimintaamme, ovat todellakin vakava ongelma. Väärä tietohan ei ole mikään uusi asia historiallisesti, mutta nykyisin kehittyneen teknologian ansiosta sillä on hyvin paljon vakavampia seuraamuksia yhteiskunnallemme. Me tiedämme, että esimerkiksi hiljattain äh, tiedustelupalvelut sekin tasavallassa – on äh, havainnut, että venäläiset ja kiinalaiset ovat toimineet äh, poliittisesti ähm, tiedottaen, äh, tai että Brexitin yhteydessä tai Kataloniassa näin on tapahtunut näin. Hyvin suuri osa väärää tietoa oli liikkeellä ja näin ulkoiset toimijat hyötyvät sisäisestä epätasapainosta. He haluavat luoda epätasapainoa ja levitellä vääriä tietoja meidän yhteiskunnissamme. Siksi me olemme sitä mieltä, että olisi äärimmäisen tärkeää, että me huolehdimme kansalaisten tiedottamisesta ja koulutuksesta, erityisesti nuorten. Heidän pitäisi pystyä siihen että erottelevat väärän tiedon. Heillä pitäisi olla kriittistä mieltä. Tämä on hyvin tärkeää. Ja poliittiset toimijat, poliittiset johtajat, uskonnolliset johtajat, akatemioiden toimijat, nämä ovat neljä ryhmää, joiden tulisi koulutusta ja tiedotusta tukea yhteiskunnassamme ja meillä pitäisi olla myöskin ulkoista toimintaa, jotta voisimme tehokkaasti vaikuttaa näin Euroopan unioni pystyisi kohtaamaan haasteet paremmin. Meillä on sekaantumista ja deko- sisäisen demokratian liittyviä ongelmia. En nyt tässä yhteydessä äm, voi olla mainitsematta Maltan tapausta. Daphne Caruana Galician murhan jälkeen. Tämähän oli hirvittävä tapahtuma ja tämä osoittaa, kuinka oikea tieto on vaarassa. Aivan fyysisiäkin uhkia on olemassa, evan digitaalia sellaisia. Edustaja Piri, kaksi ja puoli minuuttia. Minister. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä ministeri. Onnittelut SD-ryhmän nimissä. Vapaat vaalit ovat demokratian ytimessä, eurooppaisen hankkeemme ja koko unionimme ytimessä, mutta vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit eivät ole itsestäänselvyys. Vaaleihin puuttuminen haastaa koko demokraattisen järjestelmän perustamme ja vaarantaa sen, että se kasvaa tulevaisuudessa, jolle me ryhdyt toimimaan. Tämä on erittäin tärkeä kysymys monissa jäsenvaltioissa ja tämänhetkinen politiikka ei ole riittävää pureutuakseen tähän hybridiuhkaan. Miljoonat eurooppalaiset joutuvat disinformaatiokampanjoiden uhriksi. Kyberhyökkäykset ovat tavanomaisia ja ne ovat vaarallisia infrastruktuurille ja tiedolle. Säännönmuutokset vaaleihin, sääntöjä vaaleissa rikotaan ja tästä huolimatta EU-hallitukset edelleenkään eivät kykene toimimaan jotkut jopa piilottelevat tätä totuutta kansalaisilta, kuten esimerkiksi Boris Johnsonin hallitus tekee. Äskettäin se ei halunnut äh, julkaista raporttia, joka koskee Venäjän valvomaa äh, omaa politiikkaansa. Tämä on yksittäinen tapaus. Matteo Salvinen liigan rahoitus, joka tulee Venäjältä, on toinen tällainen skandaali tai Front Nationalin skandaali ja Leave-kampanja yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat kaikki esimerkkejä tästä. Viime kuussa SED-ryhmän aloitteesta. Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa olemme pyytäneet toimia myös täällä parlamentissa. Olemme ymmärtäneet, miten tärkeä tämä kysymys on, ja olemme vaatineet sitä, että luottaisiin erityinen parlamentaarinen komitea, jossa pureuduttaisiin näihin haasteisiin kokonaisvaltaisesti, mutta ehdotus ei mennyt läpi, koska 52 Renew-kollegaa vastusti sitä. Ja olen ihmeissäni, miksi Renew-kollegamme ja varsinkin Yhdistyneen kuningaskunnan libdemit halusivat tämän asian esityslistalle, kun samalla äänestivät erityisvaliokuntaa vastaan, joka olisi käsitellyt tätä asiaa täällä Euroopan parlamentissa. Joskus saamme huomata, että näihin haasteisiin vastaaminen vie aikaa. Yhdistäkäämme voimamme, tehkäämme työtä yhdessä ja varmistakaamme se, että Euroopan parlamentissakin tähän asiaan suhtaudutaan sen vaatimalla vakavuudella. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja. Edustaja Duron, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitoksia rouva varapuhemies ja hyvä komission varapuheenjohtaja. Haluaisin Renew-ryhmän puolesta onnitella teitä uudelleenvalinnastanne tänä aamuna. Ja haluaisin myöskin todeta, että on hienoa, että löydämme teidät nyt vastuuroolissa näissä, näissä demokratia- ja oikeusvaltiokysymyksissä, joita olette aikaisemmin jo hoitanut. Meillä on hyvin vaikea tasapainotilanne. Ähm, puheenjohtaja van der Leyen muistutti tänä aamuna siitä, kuinka äh, hauras demokratia Euroopan unionissa on. Historiallisesti meillä on tasapaino äh, vapauksien puolustamisen välillä, ilmaisuvapauden esimerkiksi ja sääntöjen kunnioittamisen välillä sääntöjen ja oikeuden välillä. Äh, nehän takavat sen, että kaikki pystyvät elämään yhdessä yhteiskuntana. Äh, historiamme aikana me olemme keksineet painokoneen ja sen ansiosta me saimme levitettyä tietoa ja ajatuksia ja pystyimme kehittymään monismin tiellä. Me olemme keksineet ja puolustaneet myöskin lehdistön vapautta ja Ja tehän tiedätte tämän hyvä rouva puheen, varapuheenjohtaja. Me ollaan tätä on, onnistuneet tasapainottamaan. Ja te tiedätte tämän oman maan historian vuoksi. Me olemme onnistuneet tasapainottamaan tämän ilmaisuvapauden vastuun myötä. Julkaisijoilla on vastuu kun lehtiä julkaistaan, mitä tahansa ei voi levitellä demokratioissamme tietona. Ja nyt kun katsomme internettiä, joka ikään kuin on lehdistön ja painokoneen syrjäyttänyt, ja kun meille kerrotaan, että internettiä ei pitäisi lainkaan säädellä ja sen pitäisi antaa olla täysin vapaa ja säädellä itse itseään, sanon teille, rouva varapuheenjohtaja, tässä me luomme uhan Euroopan demokratian arvoille itselleen. Nimittäin sille, että meillä on vapauksien ja sääntöjen välillä tasapaino. Haluaisin lopettaa toteamalla, että internet ei saa olla mikään oikeudesta vapaa-alue, eivätkä myöskään sosiaaliset mediat saa olla tällainen alue, jota kukaan ei kontrolloi. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lagodinski, kolme minuuttia. Vielen Dank. Ähm, Kiitos. Onnittelut myös vihreiden puolesta äh, varapuheenjohtajalle. Mutta tänään me kuitenkin puhumme eri aiheesta. Konflikti Venäjän ja Ukrainan välillä tuhoaa taloutemme. Tämä oli otsikko äh, sähköpostissa, joka lamautti Saksan liittopäivät viikoiksi ja se oli virus ja tämän viruksen sinne sitten oli e, istuttanut venäjämieliset. Ja tämä oli ehkä tällainen e, hyvä esimerkki, kuinka puututaan meidän demokratioihimme. Mm, ja meidän täytyy kyllä olla huolissamme tästä kehitystä. Kaikki tällainen puuttuminen tällaisessa muodossa on ideologinen konfrontaatio, propaganda, sota, No oikeastaan Venäjän, Kiinan ja liberaalin demokratian välillä toisella puolella. Ja tämä ei tapahdu ainoastaan saksaksi ja englanniksi, myös venäjäksi. Esimerkiksi esimerkki Berliinissä, jossa sadat venäjän kieliset mobilisointiin Venäjän valeuutisten avulla mutta myös eh, englanniksi, saksaksi on tällaista pop-propagandaa, ei ainoastaan Russian Todayn kautta. Red Face esimerkiksi Facebookissa, vasemmistoradikaalinen ryhmittymä Facebookissa, joka oikeastaan yleensä kirjoittaa tärkeistä ilmastopoliittisista kysymyksistä, mutta harjoittaa silti tällaista propagandaa. Ja se kuuluu eh, Venäjän eh, uutispalveluille. Eli tätäkin täytyy pitää silmällä. Mutta toki meidän täytyy myös tarkkailla omia kollegojamme. Tässä on puolueita, jotka eivät kunnioita meidän demokratiaamme, eivätkä kunnioita Eurooppaa. He istuvat myös täällä. Ja AFDstäkin on nyt juuri raportteja Jörg Moiten, 95 000. että Ne ovat näitä rahoja, jotka ovat virranneet ja ja näitä rahoja on virannut myös tänne. Meidän täytyy nyt kysyä heiltä, mistä nämä rahat oikein tulevat, jos AFD julkisesti sanoo, että se on kutsuttu useaan otteeseen Venäjän suurlähetystöön. No, missä nämä rahat tulevat? Ne tulevat Sveitsin kautta ja olisi myös mielenkiintoista saada vastausta näihin kysymyksiin. Mutta tässä nyt ei ole kysymys Euroopan vastustajista, tässä on kysymys myös meistä. Meidän täytyy vahvistaa omia demokratisia toimielijämme. Me emme saa tässä itse tehdä samoja vir- virheitä. Tähän kuuluu myös mm, digitaalinen lukutaito ja myös meidän toimielintemme vahvistaminen. Ja tämä koskee myös kollegoja täällä, jotka ovat vastuussa siitä, että he ovat antaneet meille vastauksia. Kiitos. Edustaja Bardella, puolitoista minuuttia madame la présidente pardon de troubler la Varapuhemies, pahoittelen, että nyt rikon tämän paranoja ilmapiirin, mutta tässä kyseessä on tietenkin se, että kuvitellaan Vladimir Putin olevan jollakin tavalla kansallismielisten etenemisen taustalla. Kansari Merkel ja muut tahot menestyvät huonommin, joten tähän on varmaankin pakko olla ulkoinen syy ja Ranskan äh, presidentinvaaleissa kuitenkaan minkäänlaista kyberhyökkäystä ei ole ähm, Macronin taholta havaittu. Ähm, kesäkuussa myöskään julkaistu raportti ei pystynyt todentamaan minkäänlaista ulkonaista äh, sekaantumista Eurooppa vaaleihin. On hiukan huvittavaa siksi, että tällaisia salaliittoja nähdään ja kuvitellaan olevan olemassa ja että näkymättömällä kädellä ikään kuin venäläiset sekaantuvat kaikkeen meillä on todellista manipulaatiota, mutta sitä ei tule sieltä, mistä te kuvittelette. Amerikan presidentti Barack Obamahan sekaantui Ranskan vaaleihin tukemalla Emmanuel Macronia aivan avoimesti ja Angela Merkel vuonna 2016 sanoi, että haluaisi iskeä Front Nationalia vastaan. Ja Samoin eurooppalaiset virkamiehet halusivat Brexitin yhteydessä pelotella kansalaisia tai Salviinin äh, menestyksen vuoksi Italiassa. Täällä on aivan irrationaalisia kuvitelmia, vaikka todellisuudessa nämä ilmiöt johtuvat siitä, että te ette pysty vastaamaan Euroopan kansojen todellisiin tarpeisiin. Kiitos. E Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lundgren puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Vaaleihin puuttuminen ulkomailta käsin huolestuttaa monia. Useimmat ajattelevat esimerkiksi Yhdysvaltain vaaleja tai Kiinaa, Irania tai Venäjää tällaisena vaikuttajana. Ruotsissa erityisesti on kiinnitty huomiota Kiinaan, joka äskettäin aivan avoimesti pyrki vaikuttamaan yhteen ministerin ja Ruotsin hallituksen, että nämä eivät antaisi palkintoa henkilölle, joka on toiminut Kiinan hallintoa vastaan. Tietysti tämä herättää kysymyksiä siitä, miten pitkälti Kiina toimii myös pinnan alle, kun se jo näin härskisti toimii ihan avoimesti. Ulkomaiset toimijat, jotka pyrkivät vaikuttamaan demokraattisten maiden toimintaan, ovat olemassa. EUkin käyttää propagandaa vaalivaikuttamisekseen. Se esimerkiksi kuvailee tiettyjä hyviksi ja toiseksi huonoiksi tahoiksi. Ja usein maalaillaan hyvin apokalyptisia kuvia siitä, millä tavalla EUta vastustetaan. Tämä on selkeästi pelotepolitiikkaa, jolla juuri pyritään vaikuttamaan kansallisiin vaaleihin. Onko tässä sitä eroa siihen niihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan vaaleihin? Ei. Vaaleihin vaikuttaminen demokraattisissa maissa ja se, että ei hyväksytä vaalitulosta, sitä me emme voi hyväksyä. Meidän emme saa sitä hyväksyä silloin, kun se tapahtuu EU-puolelta, emmekä silloin, kun se tapahtuu ulkomaisten toimijoiden Kiinan ja Venäjän toimesta. Kiitoksia. Seuraavaksi QE-ryhmän puolesta kollega Andersson puolitoista minuuttia. Kiitos. Me emme voi puhua muiden maiden puuttumisesta ilman, että puhumme demokraattisesta unionistipuolueesta, jota ei ole vedetty vastuuteen siitä, että se otti puoli miljoonaa puntaa pimeätä rahaita vastaan. Nämä rahat tulivat joltain kansainväliseltä rikolliselta bisneshenkilöltä. Sitä ei käytetty Pohjois-Irlannista. DUP käytti sen maassa, jossa heillä ei ole ehdokkaita, nimittäin Englannissa, jotta he voisivat kiertää tätä Englannin la- äh, vaalilainsäädäntöä. Sitä ei tutkittu, mistä ne tulivat. Sitten kansanäänestyksen jäljestöön tuli lainsäädäntö, jossa suojeltiin DUPtä. Heidän ei tarvinnut paljastaa rahan lähdettä. Ja tällä hetkellä sitten DUPE pyytää, että lojalistit kannattaisivat oman puolensa Brexitia kannattavia jäseneitä. Ja he ovat myös uhkailleet äh, Sinn Fein ehdokasta tämän ehdokkaan iso murhattiin lojalistien taholta. Ja jos tämä tapahtuisi jossain muualla, niin EU olisi jo tuominut sen. Mutta tässä kuitenkin on vain harjoitettu vaalivilppiä ja tässä ei ole otettu huomioon kansalaisten demokraattista tahtia. Ja on, tällä hetkellä epädemokraattinen unionisten enemmistö ei ole enää olemassa ja me olemme matkalla kohti demokraattista yhdistynyttä Irlantia. Kiitos. Kiitos. Kollega Lienars, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Eihän ensi, me, mehän me ensimmäistä kertaa puhu täällä kansainvälisestä puuttumista meidän vaaleihimme tai väärästä informaatiosta. Neljä kuukautta sitten ne otin, hyväksymme päätöslauselman ja aiemminkin keskustelimme aiheesta nyt jälleen kerran. Siitä syystä, että tämä on tärkeä asia, mutta emme ole toimineet siinä vielä. Euroopan vaalit ovat menneisyyttä ja useista tutkimuksista nähdään, että miltei 250 miljoonaa eurooppalaista joutui Venäjän trollien valeinformaation uhriksi. Mm, disinformaation levittäminen on erittäin tavallista. Facebookista poistettiin useita eh, sivuja, mutta niitä kuitenkin oli katsottu jo useita tuhansia kertoja. East Trapcom Task Force raportoi yli tuhannesta Venäjän eh, tapauksesta, jossa Venäjä oli puuttunut asioiden kulkuun. Meidän täytyy eh, huomioida tämä. Komissio on myös sen tunnustanut ja tätä työryhmää on nyt laajennettu, mutta onko riittävästi? Haluan esittää tämän kysymyksen teille. Voidaanko tällä tavalla vastata riittävästi ongelmiin? Meidän täytyy tehdä enemmän, meidän täytyy puhua vähemmän ja toimia enemmän. Ja haluaisin, että komissio huolehtisi tulevaisuudessa siltä, että nimenomaan tähän asiaan puututtaisiin. Meillä täytyy olla riittävästi varoja, jotta voidaan ratkaista tämä ongelma, enemmän rahaa analyyseihin ja tutkimuksiin ja disinformaation vastaisiin kampanjoihin, enemmän rahaa omaan puolustuskykyymme. Ja toiseksi teknologiajätit meidän täytyy katsoa alustoja kuten Facebookia, niiden täytyy myös kantaa oma vastuunsa. Ei mitään vapaaehtoisia käytännössääntöjä, vaan sitovia säännöksiä, jotta voidaan saada aikaiseksi yhteistyötä ja avoimuutta. Kiitoksia. Action. Kiitos. Seuraavaksi kollega Moraes, kaksi ja puoli minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies. Edustaja Lena Siuri sanoi, että meillä on ollut päätöslauselma asiasta ja keskustelu asiasta ja nyt uudelleen puhumme tästä samasta kysymyksestä, mutta sille on kyllä syynsä. Ja syy on se, että jotakin tapahtuu. Kyseessä ei ole liioittelu. Tässä kyseessä on asia, jota komission jäsenet Jourova ja King ovat työstäneet jo pitkän aikaa. Ja meillä on ollut myöskin erityisen alivaliokunta tämän asian tiimoilta ja sille on kyllä syynsä. Syy ei ole se, että Donald Trump sanoo Boris Johnsonille, että pitää NHS ja haluaisi vaikka se nostaa. Me emme tällaista pidä, mutta tämä ei ole se syy, että käymme tätä keskustelua. Käymme keskustelua, koska meillä on yhä enemmän todisteita siitä, että salaista laitonta manipulointia esiintyy. Tästä John F. Kennedy ei olisi pitänyt, sillä meillä on äänestäjiä, jotka äänestävät äänestävät toisin kuin olisivat muutoin äänestäneet tämän vuoksi. Cambridge Analytica on esimerkki tällaista salaista laittomasta tietojen käytöstä, laittomasta äh, toiminnasta. Eli meidän täytyy olla suorasanaisia. Tämä ilmiö on äh, laitonta toimintaa ja se on myöskin salattua sellaista ja se on haitallista Euroopan unionille. Siksi kiittäisin brittikollegoja tässä keskustelussa, sillä me tuomme nyt esiin kaikkein hiljattaisimmat elementit tähän ilmiöön liittyen omasta maastamme. Hallitus aivan selkeästikin piilottelee todellisuutta kansalaisiltaan eikä halua ja se kertomusta Venäjän poliittisesta vaikuttamisesta julkaista. Tässä kyseessä on suuri Euroopan unionin jäsenmaa. tiedustelupalvelu on tämän kertomuksen laatinut ja sitä ei kuitenkaan suostuta julkaisemaan. Kuinka paljon todisteita vielä tarvitaan, että uskomme, että tämä ilmiö on todellinen? Luonnollisesti komissio on puhunut jatkuvasta, toistuvasta väärän tiedon levittämistä edellisen vaalin yhteydessä, kuten tapahtui myöskin Britanniassa ja Ranskassa. Toimintamme on ollut rajattua ja nyt rohkaisenkin komission jäsentä hänen uudessa roolissaan uudessa komissiossa tekemään mahdollisimman paljon. Tässä nimittäin puhumme sekä online että ei-online turvatoimista niin, että puuttuisimme väärei, vääristeltyihin tileihin, on aivan oikein todeta, että me olemme tehneet kylliksi vielä tähän mennessä. Mikään ei ole tärkeämpää kuin vapaat toimivat vaalit ja meidän täytyy tehdä jotakin, jotta voimme suojella demokratiaamme. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Huovit puolitoista minuuttia. Onnittelut valinnastanne. Hyvä. Varapuheenjohtaja, valitan, että en ollut paikalla, kun esitti alustukseni, mutta ymmärsin, että lupasitte koordinoidun vastauksen ulkomaisen puuttumiseen. Se täytyy koordinoida jäsenvaltioiden kanssa, oli sitten Brexitia tai ei. Me tiedämme, että Venäjän rahoja on investoitu yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja varsinkin Lontoseen, ja sen pitäisi antaa meille riittävästi voimia sanktioida tällaista puuttumista vastaan demokratisessa prosessissamme mutta meillä on edelleen julkaisematon raportti, johon täällä on jo viitattu, ja se saattaa paljastaakin juuri sen, miten riittämätön tämä meidän toimintamme on ollut. Kertooko se yksityiskohtaisesti Venäjän puuttumisesta Brexit-kansanäänestykseen? Emme vielä tiedä, koska kansallinen parlamentti niin me on pyritty, pyritty vaientamaan. Vaikka me tiedämme, ettei julkaisu edellä saisi olla kukaan muu, ainoastaan siinä on poliittinen tahto pääministeriltä tiellä. Ja näin mm, tämä on tietysti vaikuttanut Brexit-kampanjaan. Hallituksemme on saattanut olla ihan nukuksissa tässä, mutta olen ilahtunut siinä, että Euroopan parlamentti on tarjonnut demokraattisen foorumin, jossa me voimme soittaa hälytyskelloja ja herättää eri tahot. Toivottavasti komission toimintatapa on huomattavasti määrätietoisempi. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kuunke, kaksi minuuttia. Tack, fru talman. På många sätt är... Kiitoksia, hyvä puhemies. Monella tavalla nämä äh, kyberhyökkäykset ovat painajainen vihollinen, jota ei näe, mutta joka on olemassa ja on hengenvaarallinen. Tämä saattaa kuulostaa suurelta, mutta näinhän se on. Tämä ei ole suinkaan mitään liioittelua. Tutkimukset ovat käynnissä ja ne osoittavat selkeästi, että meillä on uhka, joka kohdistuu demokraattisiin arvoihin, jotka ovat meille tärkeitä Euroopan unionissa. Tuo tieto vaatii toimintaa. Viime vuonna komissio esitti suunnitelman siitä, millä tavalla torjumme disinformaatiota internetissä. Olemme astuneet joitakin askelmia tällä tiellä, mutta ei se ole vielä riittävää. EU täytyy tehdä huomattavasti enemmän. Europolin osasto, joka työstää nimenomaan verkkorikollisuutta, jossa analyysit ja tutkimukset yhdistetään strategioihin ja toimintasuunnitelmiin, on hyvä asia, mutta ei riittävä. EU täytyy huolehtia siitä, että jokainen jäsenvaltio suhtautuu verkkouhkaan vakavissaan, sillä luottamus meihin kansainvälisiin poliitikkoihin laskee sen mukana, jos me emme suhtaudu tähän uhkaan riittävän vakavasti. Kansalaisyhteiskunnan, koulun, hallituksen ja muiden täytyy saada tehtäviä resursseja, jotta meillä kaikilla on riittävät varusteet, jotta voimme kantaa yhteisen vastuun tästä asiasta – ja voimme toimia näitä voimia vastaan, jotka kohdistavat uhan meidän demokratiamme. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Huhtasaari, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, eurooppalaisten vaalien vaikutusyritykset ulkopuolelta tulee torjua

Haluaisin onnistella teitä ne Teillä on paljon työsarkaa edessänne. Hyvät naiset ja herrat, jälleen kerran me huomaamme, että täällä on erilaisia vaatimuksia eri tahoille. Monet täällä puhuivat ulkopuolista vaikuttamista vastaan, mutta vain niissä tapauksissa, kun kyseessä ovat puolueet, joissa te ette pidä, kuten toripuolue Britanniassa. Kun taas kyseessä ovat suuret, suuret taskut, Öö, miljonääri öö, Sorosin syvät taskut, niin se ei teitä haittaakaan lainkaan. Teidän täytyy nyt päättää, kummin päin asia on. Joko te vastustatte ulkopuolista sekaantumista tai te ette öö, sitä tuomitse. Eräät täällä toteavat, että haluavat sensurointia internettiin. Toivotan teille menestystä. George Orwell kirjoitti ihmisistä, jotka ovat juuri kuten te. Hän äh, kirjoitti sensuuri ministeriöstä. Me tarvitsemme yhteiset säännöt, emmekä erillisiä sääntöjä eri tahoille. Kiitoksia. Edustaja Pereira, yksi minuutti. Obrigada, Presidente. Eh, a defesa da democracia exige um setor de comunicação social pluralista, democrático e... Paljon kiitoksia puhemies. Demokraattien riippumaton moniääninen eh, viestintä on tärkeää. Me voimme näin vastustaa myöskin talouden suuria toimijoita ja monopoleja. Journalisteilla on oikeutensa ja heidän täytyy tiettyjä periaatteita noudattaa. Euroopan unionissa kuitenkin suuryritykset hyötyvät, eikä tämä hyödytä julkista etua meillä on nyt edistysmielisten ähm, voimien erillä populisteja ja äm, taantumuksellisia voimia ja äärioikeiston toiminta. Tämän parlamentin pitäisi tuoda esiin tämä todellisuus, että me emme saa ajatella vain yhdellä tavalla. Edustaja Bilcik, kaksi minuuttia. Madam President. Kiitos rouva puhemies ja onnittelut myös komission varapuheenjohtajalle uudelleen valinnasta. Ursula von der Leyen mainitsi tsekit ja slovakit, jotka vallankumouksen aikana taistelevat vapauden puolesta. Vapaus ja vapaat vaalit ovat sellainen asia, jota meillä on yhä enemmissä väärin Euroopassa ja meidän täytyisi pitää siitä kiinni ja meidän täytyy ryhtyä toimiin, koska me olemme uhan alla. Tämä ei koske ainoastaan Brexit-keskustelua, tämä koskee meitä kaikkia ja tämä koskee kaikkia vaaleja, myös Eurooppa-vaaleja. Ja tämä parlamentti hyväksyi päätöslauselman viime kuussa, joka käsitteli muiden maiden puuttumista ja disinformaatiota. Mielestäni tämä on erittäin hyvä alku. Haluaisin painottaa kolmea asiaa, jota me odotamme komissiolta. Ensinnäkin taistelu muiden maiden puuttumista vastaan ja disinformaation vastaan. Sen täytyy olla poliittinen prioriteetti, se ei ole tekninen kysymys, sen täytyy olla todellakin etulinjassa seuraavan viiden vuoden aikana. Siitä täytyy tehdä poliittinen kysymys. Me emme voi puhua ainoastaan siitä, kuka on vastuussa, ketä voidaan syyttää. Meidän täytyy ryhtyä toimiin ja meidän täytyy olla rohkeita kun eh, ehdotamme eh, asetuksia. Meidän täytyy eh, valvoa demokratiaamme ja arvojamme ja meidän täytyy investoida myös enemmän määrärahoja koulutukseen todellakin, kun puhumme kaikkein haavoittuvimmista alueista, internetistä, digitaalisista alueista. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bonafé, yksi minuutti. Eh, kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt lokakuussa SND-ryhmän aloitteesta päätöslauselman, joka tuomitsi demokraattiseen päätöksentekoon sekaantumisen Euroopan unionin ulkopuolelta, mutta nyt keskustelemme asiasta uudelleen. Hiljattain Italiassa tuomioistuin on tehnyt, aloittanut tutkinnan liittyen Matteo Salviniin ja Venäjän yhteyksiin sekä korruptioon. Meillä on Italiasta todisteita tästä asiasta ja tähän ilmiöön liittyy myöskin Ranskan ja Itävallan ilmiöt ja sekaantuminen vaalikampanjoihin Brexit-kansanäänestyksen yhteydessä. Tämä ei ole mitään salaliittoteoriaa. Kaikki tämä on hyvin suuri vaara demokraattiselle järjestelmällemme. Tässä ajattelen verkkovälitteisiä kampanjoita näin voidaan vaikuttaa vaalitulokseen. On hyvin tärkeää tästä syystä, että jatkamme tätä keskustelua. Ja meillä olisi syytä luoda uusi tutkintavaliokunnan parlamenttiin. Meidän täytyy jatkaa tätä työtä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Luazo, puolitoista minuuttia. Merci, madame. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja. Se, mikä muodostaa meidän eurooppalaisen mallimme. pohjan on se, että voimme valita sen, ketkä meitä hallinnoivat. Se, että ulkomaiset tahot pyrkivät vaikuttamaan vanliemme tuloksen, on selvää ja sen tavoite on se, että meitä halutaan heikintää. Me voimme sen todeta, me voimme tuomita sen, mutta parempi on kuitenkin toimia tätä syöpää vastaan, joka vaikuttaa meidän vapaaseen maailmaan. Meidän täytyy toimia ja toimia viivytyksettä. Miksi me emme voisi luoda eurooppalaista virastoa, jonka avulla suojataan demokratiaa, joka toisi jokaiselle jäsenvaltiolle tarvittavan asiantuntemuksen toimia kyberhyökkäyksiä, manipulointia ja disinformaatiota vastaan, joka kohdistuu vaaliprosessiin. Sillä suojattaisiin myös, meillä on siis jo virasto, joka esimerkiksi suojaa elintarviketurvallisuuttamme. Jos me kykenemme suojelemaan lautasellemme tulevaa tavaraa, niin miksi meillä ei ole kykyä suojata sitä, mitä tapahtuu vaaliuurnilla? Me, tällä on vähintään yhtä hirvittävät vaikutukset kuin ruokamyrkytyksellä ja hyvin usein näitä vaikutuksia on vaikea hoitaa. Hyvä varapuheenjohtaja, onnittelen teitä uudelle valinnasta ja haluan kiittää teitä siitä, että olette niin sitoutunut suojaamaan demokratioitamme. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Allard, kaksi minuuttia. Thank you very much. And uh, let me congratulate you as well. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella komission jäsentä uudelleen valinnasta. Me hyväksyimme lokakuussa päätöslauselma tekstin tästä aiheesta ja tämän päivän keskustelu on hyvin tervetullut mielestäni. Kuten monet täällä puheenvuoron käyttäneet, olen sitä mieltä, että meidän tulisi tehdä vielä enemmän. Nyt Yhdysvalloissa on todettu jo, että vuoden 2016 presidentinvaltien yhteydessä tapahtui Venäjän vaaleihin sekaantumista. Me emme kuitenkaan Britanniassa ole vielä samassa tilanteessa. Boris Johnson pääministerimme viime viikolla totesi, että mitään todisteita ei ole koskaan nähty siitä, että Venäjä olisi sekaantunut brittien demokraattiseen järjestelmän toimintaan. Kuitenkin vuonna 2017 Boris Johnson, joka tuolloin oli ulkoministerinä, totesi, että hän oli nähnyt Venäjän sekaantumisesta todisteita Britannian vaalimenettelyssä. Kumpi Boris Johnson nyt tote- puhuu totta? Kuten tänään todettua, pääministeri Boris Johnson on vaarallinen ja epäsopiva henkilö tehtäväänsä. Tällaisessa xenofobian, rasismin, ähm, ilmapiirissä on hyvä kuunnella tätä keskustelua tänään. Kun luin tuon tekstin aikaisemmin tänä vuonna, se heijasteli keskustelua, jota on käyty. Kyseessä eivät ole kansalaiset, jotka demokraattista oikeuttaan käyttävät vaaleissa, vaan sekaantuminen vaaleihin. Minä tiedän tämän. Meidän täytyy päättää ulkopuolinen sekaantuminen ja meidän täytyy taata demokratia kaikille Euroopassa eläville, myöskin ulkomaalaisille. Minä toivotan nyt kaikille Westminsterin vaaleiden alla parasta menestystä, hyvät kollegat. Toivotan teille kaikkea parasta tulevina aikoina. There's sort of a constant murmur here. Täällä on tällaista pysyvää muminaa. Mutta akustiikka on sellainen, että ihan sama missä te puhutte, niin se kuuluu joka paikkaan. Eli jos teidän täytyy naapurinne kanssa keskustella, niin älkää keskusteltu liian kovaa niin, että me voimme sitten kuulla myös puhujat. Ja seuraava puhuja on kollega Terch. Olkaa hyvä. No, sorry. I Anteeksi, hyppäsin yhden yli. Eli kollega Mariani ensin. Olkaa hyvä. Mrs. President. Uh, älkääpä unohtako minua. Ranskassa vuonna 1870 eteenpäin on ollut samankaltaisia ilmiöitä. Hyvin usein nämä pelot ovat legitiimejä, usein ne ovat vain pelkkää mielikuvitusta. Hyvin usein myös ajatellaan, että kansallisvaltion ylläpito on tätä tärkeämpää. Euroopan unioni toimii paradoksaalisesti tässä mielessä. Se pitää kaikkea kansallismielisyyttä vaarana, mutta samalla haluaa kuitenkin suojella meitä kansainvälistä puuttumisilta vaaleihin. Tällainen vaaleihin puuttuminen on ihan selvä todellisuus, mutta varsinkin usein se kohdistuu kansallismielisiin puolueihin. Ja disinformaatiota välitetään tässä mielessä kansallisella tasolla, eurooppalaisella tasolla. Voin kertoa teille myös tapauksista, jossa ulkomainen puuttuminen on ollut ihan selvää ja se on kohdistunut. Esimerkiksi äskettäisissä vaaleissa, joita on käyty Euroopan unionissa, Soros ja hänen Open Society-ryhmänsä Budapestissa, hän joutui äh, Ulkarin hallituksen toimien kohteeksi. Algerian johtajat, samoin Erdogan, esimerkiksi ovat joutuneet samankaltaiseen tilanteeseen. Ja vielä vaikkapa Obama, joka aikoinaan tuki Macronia presidentinvaaleissa. Ja hyvä puhemies, tulin juuri kokouksesta, jossa pyydettiin lisää tukea valko oppositiolle. Ennen kuin me nyt tässä ryhdymme sormella osoittelemaan, niin älkäämme olko itse syyllisiä. Yes, eh, y felicidades a la comisaria por la reelección. Niin, kiitos rouva puhemies. Onnittelusta valinnasta. Niin, sekaantuminen. Siitä on paljon puhuttu Kataloniassa. Venäjänlaisia agentteja siellä varmasti on, mutta on ollut myös eurooppalaista sekaantumista. Se nähdään Rouva Merkelistä se kantuu itse asiassa kaikkiin eurooppalaisiin vaaleihin Unkarista Itävaltaan ja luettelo jatkuu. Entäs sitten 2016? Eurooppalainen vaikutus ja Trumpin valinta. Entäs Espanja, sosialistinen puolue? On ryhtymässä vaaliliittoon katalonialaisten separatistien kanssa ja kommunistien kanssa, joita kutsutaan nimellä Podemos. Täytyy myös tarkastella Venezuelaa. Traves eh, tekee työtä kuupalaisten kanssa. Heillä itse asiassa tulisi toimia ministerineuvostoon. Ja sitten Maduro tulisi Espanjan hallitukseen ikään kuin sosialistat Koko sama koalitio toteutuu Latinalaisesta Amerikasta myös kommunistien ja sosialistien kanssa meidän maassamme. There is no, uh, right to a blue card in this. Tässä keskustelussa ei ole sinisten korttien käyttöoikeutta, mutta saatte kuitenkin puheenvuoron. Kollega Šojdrová, kaksi minuuttia. položit modrou kartu svým dvěma předřečníkům, protože myslím, že tady dochází ke, ke směšování dvou... Niin, Kahdelle edelliselle puhujalle sininen kortti. Tässä on kaksi käsitettä kyseessä. Ensinnäkin on vaikuttaminen. Se tarkoittaa äh, tällaista riippumatonta inform, informoimista. Sitten on valheellisten tietojen levittäminen disinformaation levittäminen, se on valheiden levittämistä. Ei kukaan ole sitä vastaan, että vapaat tiedotusvälineet, mukaan lukien sosiaaliset verkostot, levittävät oikeaa tietoa. Ei sitä kukaan täällä vastata, vastusta. Mutta me kaikki olemme tietoisia siitä, että sosiaalisessa mediassa levitetään valheellisia tietoja ja sitä vastaan täytyy jäsenvaltioiden EUnkin asettautua. Tsekin tasavallassa varoitetaan kiinalaisten ja venäläisten vaikutuksesta. Vuosikertomuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että on Venäjän tukema kampanja sosiaalisen median verkostoissa. Näin halutaan EUta heikentää juuri valheellisten tietojen muodossa. Halutaan vaikuttaa poliittiseen prosessiin. Tässä yritetään pelata eurooppalaiset valtiot toisiaan vastaan. Isossa Britanniassahan se onnistui. Siis valheiden levittämisestä on kyse. Me haluamme kuitenkin vapaat tiedotusvälineet. Se on perusta. Täytyy julkisia tiedotusvälineitä tukea, sisällönlaatijoita. Mutta nyt olemme tilanteessa, jossa jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden täytyy tot, täytäntöön panna audio, audiovisuaalis, audiovisuaalisia palveluja koskeva direktiivi. Tässä tuetaan sisällöntuottajia, tuetaan hyviä medioita. Statkomille haluan laajan tuen, että EU voi antaa äänen No konkreettisesti puhun tässä Kiinasta ja Venäjästä. Kiitos seuraavaksi. Meillä on kollega Ruiz de Vesa. Minuutti. Kiitoksia kovasti puhemies. Onnittelut minultakin Jurovalle hänen uudesta nimityksestään komission. Meillä on paljon yhteisiä aiheita, joissa tehdä työtä. Tästä puolestaan sanoisin, että eurooppalaiset ja päätöksentekijät joudumme jo nyt luopumaan tästä lapsenuskoisuudesta, kun ajatellaan ulkoisia vihollisia, jotka pyrkivät heikentämään jopa tuhotaamaan Eurooppaa, jotka ovat liittoutuneet sitä paitsi myös meidän jäsenvaltiossamme joidenkin tahojen kanssa poliittisia liikehdintöjä tai jotain muuta. Se on totta ja meidän täytyy hyväksyä riittävät toimenpiteet selviäksemme tästä uhasta. Ja totta kai olemme sitä mieltä, että meillä on Euroopan unionissa tiettyjä kieltoja olemassa niin, että ulkovallat eivät osallistu rahoittamaan vaalikampanjat Euroopassa, mutta olemme kyllä varmoja, Yhtä lailla täytyy sitten jäsenvaltiossa olla jonkinlaista suojaa, koska sielläkin he ovat aktivoituneet ja vahingoittavat Euroopan unionia. Kiitos puhemies. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Netsinga. Minuutti. Thank you. Kiitos. Tämä keskustelu on erittäin ajankohtainen Isossa Britanniassa, jossa kysymys puuttumisesta vaaleihin on erittäin keskeinen kysymys nyt käynnistyneiden vaalien vuoksi. Konservatiivinen puolue on muuttunut sellaiseksi, että sitä on vaikea enää tunnistaa viimeisten kolmen vuoden aikana. Ja monilla iso on tuntevat syvää huolta sekä Venäjän että Yhdysvaltain vaikutuksesta ja puuttumista tähän muutokseen. Lahjoitusten määrä venäläisiltä oligarkeilta ja vaimoltaan on uskomaton 200 000 yhdeltä yksilöltä ensimmäisellä viikolla vaalitaistelun aikana pelkästään. Ne, joilla on paljon rahaa, ovat aina pyrkineet vaikuttamaan vaaleihin – mutta tämän laajuus teknologia on uutta. Väärän tiedon vaikutus on tunnustettu monissa tutkimuksissa ja se on osoittaa sen, että jolle on annettu väärää tietoa, heitä on vaikea vakuuttaa todellisista faktoista, samoin myöskin ihmisiä, joilla ei ole aiempaa tietoa asioista. Kylmän sanan jäl- jälkeen me olemme olleet hyvin rentoja, mitä tulee ulkoiseen propagandaan. Meidän pitää nyt herätä siihen vakavaan uhkaan, joka kohtaa meidän demokratioitamme. Meidän pitää siis julkaista Venäjä koskevat asiakirjat iso ja katsoa kaikkia median muotoja, että niillä on velvollisuus tarkistaa ne tiedot, joita ne julkistavat. Thank you. Next, uh, Kiitos seuraava puhuja, kollega Rowit, minuutti ja 30. Rouva puhemies, hyvät kollegat. Aikoinaan brittiparlamenttia olisi Atenan ohella kutsuttu demokratian arkkityypiksi, mutta kaikki demokratiat tarvitsevat takeet. Seuraamusten täytyy olla samalla tasolla kuin muiden mekanismien. Niin, jos parlamentin olisivat arvoisia, eivätkä niin oikealla, niin, mutta nämä ajat ovat kaukana, kun Boris Johnsonin porukat eh, esimerkiksi, miten he käsittelisivät raporttia Venäjän vaikuttamisesta lobbareita, joilla on suuret varat ja suljetaan silmät eh, raskauttavilta todisteilta 2016 Brexit-kampanjan osalta. Kaikki tämä olisi pitänyt korjata ennen kuin lähdettiin taas vaaleihin, jossa taas levitetään väärää tietoa ja manipuloidaan. Ihan samat henkilöt ovat siellä kuskin penkillä. Atenassa oli omat metodinsa tällaisten ongelmien ratkaisemiseen oikeusvaltion rikkojat demos voi pystyi sulkemaan julkisten verkojen ulkopuolelle kymmenen vuoden ajaksi. Modernissa demokratiassa pitäisi olla myös ulosulkeminen, koska superrikkaille mikä tahansa sakko näyttää olevan ihan ok. Er Kiitos. Seuraavaksi kollega Sardone, minuutti 30. Puhemies, no mutta ihanko totta, mun puhetaan ties monettako kertaa, muiden maiden puuttumisesta meidän demokratioihimme ja vaaleihimme. Minusta todellakin tämä on tragikoomista. Ymmärtä, ymmärtäkö kansaa edes? Puhutte Brexitistä, Trumpista, Bolsonarosta ja Euroopan suverenien voitot. De Legan ja Salvinin voitto ovat Euroopan vaaleissa voittaneet. Ja, miten se nyt on mahdollista tämä keskustelu? Se on mysteeri minulle. Ja, ja no yritän vielä perustella tätä äänestystä, jota olette hyväksyneet, kes- keksien kaikenlaisia juonia, absurdia juonia, kun teidän mielestämme me tuotamme valeuutisia. Te, te, te haluatte kuitenkin propagandan avulla luoda vauhtia Eurooppaa ja käyttää veronmaksajien rahoja siihen.